kansalaisista ovat yli 50-vuotiaita ja toinen puoli haluaa mielellään tulla yli 50-vuotiaaksi. Olisi hyvä edistää terveitä elintapoja esimerkiksi asettamalla ALV tuoreille eurooppalaisille vihanneksille niin, että söisimme vähemmän punaista lihaa ja sen lisäksi olisi hyvä vähentää liikennevirtoja, esimerkiksi vähentää tavallista työmatkaliikennettä ja toivon, että komissio antaisi tekniset välineet tähän. Olisi hieno esimerkki, mikäli parlamentti mahdollistaisi sen, että esimerkiksi jäsenet voisivat osallistua tähänkin kokoukseen Brysselistä käsin ja sillä tavalla antaisimme hyvän esimerkin liikenteen vähentämiselle. Edustaja Grappini. Mulțumesc, domnule președinte, stimați comisari. Kiitos, puhemies, komission sen varmasti siirtymä kohti hiilineutraalia taloutta on asia, joka meidän täytyy Pariisin sopimuksen mukaisesti toteuttaa. Me kuitenkin tarvitsemme siirtymärahastoa. Ja te käytitte sanaa oikeudenmukainen tässä yhteydessä ja Timmermans vielä selkeytti tätä. Mutta viitataanpa sitten Junckerin rahastoon. Silloin kaikki ei sujunut aivan niin hyvin kuin olisi voinut sujua. E, rahaston käyttö keskittyi tiettyihin jäsenvaltioihin, niihin, joilla oli hallinnollista kapasiteettia. Meidän on pidettävä mielessämme se, että kun kyse on vähähiilisistä energiainvestoinneista, niin niissä ei saa tapahtua syrjintää. Energiajärjestelmän hiilettömyyden, vähähiilisyyden tulisi levitä myös muille aloille – tutkimustietoon pohjaten. Päätämmepä mitä tahansa, niin meidän on pidettävä mielessämme jokaisen jäsenvaltion lähtökohta ja se energia, miksi, jota siellä tarvitaan. Myös toissijaisuus on tärkeää. Kiitos. Näin saatettiin loppuun menettely ilman puhujalistaa. Meillä on ollut yli 50 aloitetta komissiota, jotka liittyvät tähän vihreän kehityksen ohjelmaan, joten keskus itse asiassa me voisimme joka täysistuntoviikolla käydä keskustelun tästä aiheesta. Ja silloin nämä eri aspektit tulevat sitten nousemaan esille näissä keskusteluissa, voidaan puheenvuorossa ottaa esille. Nyt lopuksi annan puheenvuoron kummallekin varapuheenjohtajalle. Ensin herra Franz Timmermans. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Ihan lyhykäisesti. Mikäli me emme rajoita lämpötilan nousua 1,5 asteeseen, niin me emme enää hallitse omaa kohtaloamme. Asiat karkaavat käsistä ja vaikutukset ihmisyydelle tulevat olemaan katastrofaaliset. Mikäli me emme muotoile nyt tätä neljättä teollista vallankumousta nopeasti, niin muut tekevät sen puolestamme ja uskon, että jotkut ovat suuria voittajia, mutta hyvin monet häviäjiä. Joten se on se kirjoitus, mitä me seinällä näemme. Jos te näette sen kirjoituksen, voitte toimia kolmella tavalla. Voitte ohittaa sen ja jatkaa ennallaan. Tai te voitte pelästyä ja mennä sängyn alle piiloon, mitä minä en kyllä kannattaisi. Tai te voitte ryhtyä toimimaan, ja näin ne komissio tekee nyt vihreän kehityksen ohjelman suhteen, samoin kuin oikeudenmukaisen siirtymän rahaston suhteen. On niitä, jotka sanovat, että tämä ei riitä. Olette totta, enemmän ponnisteluita tarvitaan, mutta se on kuitenkin ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Ja mikä tahansa matka alkaa ensimmäisellä askeleella. Ja me aloitamme keskustelemalla näistä eri elementeistä teidän kanssanne tulevina kuukausina ja vuosina niin, että homma hoidetaan oikein. Ja minä haluan erityisesti kiittää puheenjohtaja Busekkia siitä, että hän teki tämän ehdotuksen. Se oli hänen ehdotuksensa ja me olemme sitä työstäneet. Minä sanon sen tänään ja, ja, ja hän sen nyt hyväksyy. Ja haluaisin vain muistuttaa, että tasan vuosi sitten Pavel de Mavalic, rohkea kaupunginjohtaja, murhattiin. Ja hän äh, kannatti vapautta, avoimuutta ja vuoropuhelua ja se on asia, jota minä ihailen ja haluan mainita hänen nimensä tänään, koska meidän ei koskaan tule häntä unohtaa, hän ansaitsee tämän. Sitten haluan vastata. Kyllä, minä olen äh, hiilityöläisten äh, lapsen lapsi, mutta minä tiedän, että teksti seinällä on ö, olemassa ja siinä sanotaan, että hiilellä ei ole tulevaisuutta. Ja jos haluaa ohittaa tämän todellisuuden, niin voi jatkaa hiilikaivosten tukemista vuosia ja vuosia suurin kustannuksin. Ja mutta miten te selitätte ihmisille, jotka kärsivät huonosta ilmanlaadusta? Kuinka te selitätte, että yli 400 000 ihmistä Euroopassa kuolee ennenaikaisesti huonon ilmanlaadun vuoksi ja sinä ette mitään? Ja uskotteko te todellakin, että meidän lapsemme ja lapsenlapsellemme odottavat työpaikkaa äh, hiilikaivoksessa? <laughs> Luulen, että he odottavat erilaista työpaikkaa. Ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tulee auttaa luomaan työpaikkoa niillä alueilla, jotka tulevaisuudessa enää eivät ole hiilialueita. Tämä on se ajatus kaikissa teossamme. Ja jos ohittaa nämä kirjoitukset seinällä, se ei ole mikään vaihtoehto, eikä brittihallituskaan tee sitä. Ja olen ihan vakuuttunut, että tulevaisuudessa Euroopan unioni ja brittihallitus tekevät työtä käsikädessä vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi. Kiitos, herra Timmermans. Ja nyt varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis. Uh, Mr. Chair, honor... Herra puhemies, arvoisat jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää tästä vilkkaasta ja inspiroivasta keskustelusta. Se osoittaa, että me jaamme samat tavoitteet, meillä on sama kiireellisyyden tunne ja sama pyrkimys, mitä tulee siihen, että tämä taloudellinen muutos tulisi oikeudenmukaiseksi ja osallistavaksi. Tavoitteet on asetettu. Meidän pitää harjoittaa yhteistyötä kohti vihreää ja sosiaalisesti kestävää eurooppalaista taloutta. Emme voi tehdä tätä yksin me voimme ohjata politiikkaa, mutta meidän pitää saada Euroopan kansalaiset ja yritykset mukaan. Meillä on rahoitusta päästä eteenpäin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki pysyvät mukana. Meillä on säännöt, jotka ohjaavat meidät tämän siirtymäkauden lävitse. Ja meillä on teknistä apua, jolla voidaan varmistaa sitä, että tulee kestäviä hankkeita. Tallatakseni johonkin kysymyksiin, jotka nousivat esille tämän päivän keskustelussa, oli monia, jotka liittyivät kokonaisvaikutukseen, joka tällä vihreällä siirtymällä, siirtymällä on Euroopan talouteen ja miten nämä kestävän äh, eurooppalaisen investointirahaston ja kestävän siirtymän mekanismin vaikutuksiin. Selvitykset osoittavat, että tämä on maltillisesti myönteinen vaikutus talouteen, kun siirrytään kohti hiili neutraalia taloutta. Työpaikkoja katoaa, kuten esimerkiksi hiilialalta, mutta vihreä talous luo paljon uusia työpaikkoja, joten tavoitteemme on käyttää tilaisuutta ja samaan aikaan tukea ihmisiä ja alueita, joihin tämä eniten vaikuttaa. Tätä varten meillä on oikeudenmukainen siirtymän rahasto ja mekanismi, ja tämä on juuri se, mitä komissio esittää Tämä on kysymys, joka nousi esille useaan otteeseen. Me ehdotamme oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, jossa olisi uutta rahaa, siis nykyisen eh, monivuotisen rahoituskehyksen ehdotuksen lisäksi. Joten puhemies, arvoisat jäsenet, me uskomme, että meillä on kaikki hallussa, jolla tavoite voidaan saavuttaa. Nyt pitää tehdä työtä yhdessä, jotta tämä toteutuu. Kiitos. Herzlichen Dank. Monet kiitokset. Näin keskustelu on nyt päätetty tästä kohdasta esityslistalla ja tulemme seuraavaan kohtaan, joka on komission varapuheenjohtajan un, unionin ulkoasian turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma, eli Euroopan unionin ulkoministerin julkilausuma Iran tilanteesta Iranissa ja Irakissa äskettäin kärjistyneiden tapahtumien jälkeen. Odotamme hiukan vielä kunnes komission jäsen Borrell on voinut asettua paikalleen. Niin, herra varapuheenjohtaja, pyydän teitä käynnistämään puheenvuoron. Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Ensinnäkin sallikaa minun kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on huolissaan tilanteessa, tilanteesta Iranissa ja Irakissa, samoin kuin myös laajemmin huolissaan tilanteesta koko alueella. Tämä ei ole mikään äh, aliarviva kommentti, kun sanotaan, että muutokset Iranissa ja ympärillä, Irakissa ympärillä alueella ovat sellaisia, että ne saattavat aiheuttaa li- ongelmia voivat vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään. Ja herra puhemies, haluaisin aloittaa tämän toteamalla yhden asian selvästi. Minä olen korkeana edustajana sitoutunut siihen, että teemme yhteistyötä keskeyttääksemme väkivallan kierteen, joka Irakissa tällä on. Tämän kierre on jälleen päätynyt hallitsemattomaksi. Siksi olen äh, perjantaina, kun parasin Kreikasta, Kroatiasta odottu aiemmin, että saisimme voimakkaan valtuutuksen ryhtyä kaikkiin tarvittaviin diplomaattisiin toimiin, jotta voidaan edistää äh, tilanteen lievintämistä alueelle, saadaan poliittista vuoropuhelua ja etsiä alueellista äh, diplomaattista ratkaisua. Mä olin Euroopan neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komissio ovat myös olleet täysin mukana eh, tässä käristymisen eh, lopettamisvaiheessa ja näin täytyy ollakin. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, viimeisten kuuden viikon aikana, itse asiassa jo viime vuodesta lähtien, olemme nähneet lisääntyvää jännityksen käristymistä Irakissa – tämä tapahtui, kun iranilainen kenraali Soleimani surmattiin, hänet surmattiin eh, amerikkalaisella lennokkiiskulla. ja tästä seurasi myöskin iskuja eh, niihin tukikohtiin, joissa sotilaat ovat taistelleet Daeshia vastaan. Näissä onneksi kukaan ei haavoittunut. Saattaa näyttää siltä, kuin tällä hetkellä tilanne ei enää käristyisi. Minä henkilökohtaisesti asti ja me olemme tämän kriisin alusta lähtien aktiivisesti pyrkineet pitäytymään käristämisestä niin, että kaikki relevantit tahot Irakissa, Iranissa, y- y- Yhdistyneet Yhdysvallat, Turkki ovat käyttäneet väki- vaikutusvaltaansa hyvin tarkoituksiin, niitä saataisiin aikaan äh, ra- rauhallisuutta. Miksi olemme niin huolissamme tästä nykykriisistä ja siitä, miten se voi vaikuttaa alueeseen? Nykyinen tilanne on se, että saattaa tulla lisää sotilaista keristymistä, mikä voi vaarantaa huomattavat saavutukset, joita on saatu vakaudessa ja nimenomaan Daeshin vastaisessa toiminnassa viime vuosina. kautta voisi syntyä vaarallisia seurauksia – ja Daeshin uudelleen elpyminen vaikuttaisi humanitaarisesti katarvaisella tavalla ja se voisi lisätä huomattavasti eh, henkilöiden määrää, jotka joutuvat siirtymään kotiseudultaan. Meidän täytyy välttää tätä kaikilla tavoin. Jotta tämä olisi mahdollista, jotta voitaisiin tukea eh, globaalisen eh, liiton tavoitteita, joka taisti Daeshia vastaan, on erittäin tärkeää. Se, että tämän huomio pois välttämättömistä poliittisista uudistuksista, joihin Irakin täytyy ryhtyä, joka liittyy esimerkiksi hallituksen muodostumiseen, edelleenkin olemassa hallitus, joka tilapäisesti on tehtävässään, ja että puututaan sosiaalisiin taloudellisiin haasteisiin, joihin liittyy myöskin korruption torjunta, on tärkeää. Me olemme investoineet jo huomattavasti Irakin vakauteen, jälleenrakentamiseen ja kehitykseen. Olemme antaneet rahoituksellista tukea yli 1,2 miljardia euroa vuodesta 2014 Tähän liittyy myöskin humanitaarista tukea. Olemme tukeneet sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä, olemme pyrkineet samana vakautta vapautetuilla alueilla, eh, uudistamaan siviilien turvallisuussektoria. Olemme antaneet myöskin tukea erityisen mission kautta ja tukeneet hyvää hallintotapaa ja työpaikkojen luomista. Meidän täytyy varmistaa jatkuvalla tuellamme, että uudistukset, jotka ovat sellaisia, että Irakin kansalaiset, joita perustuvat vaatineet, toteutetaan asianmukaisesti, pitäen mielessä globaalin sitoutumisen, johon tyhdyttiin Kuvaitissa eh, helmikuussa 2018, silloin kun oli jälleenrakentamiskonferenssi. On tärkeää saada tuloksia niissä sitoumuksissa, joihin ryhdyttiin – Yli 400 miljoonaa euroa on saatu liikkeelle viime vuosina, jolla on tuettu hallinnon uudistuksia ja pyritty estämään kestävien työpaikkojen luomista. Arvoisat jäsenet, tilanne Iranissa on myös jotain sellaista, mitä täytyy edelleen seurata tarkkaan. On ollut erinäisiä traagisia tapahtumia, miksi Ukrainan kansainvälisen lentoyhtiön kone tammikuussa – putosi ja tässä oli yli, lukuisia, yli 180 matkustajaa ja lukuisia EUn kansalaisia. Ja kuten omassa lausunnossani 11. tammikuuta totesin, tämä oli valitettava tragedia. jälleen kerran niin esittää surun valitteluni uhrien perheille ja omaisille. Ja me odotamme, että Iran edelleenkin tekee täyden avoimen selvityksen asiasta ja harjoittaa täyttä yhteistyötä. Samalla viikolla 59 ihmistä kuoli, kun oli kenraali Soleimanin äh, hautajaseremonia ja 20 henkilöä menetti äh, henkensä bussionnettomuudessa lähellä Teherania. Näistäkin tapauksista välitin syvimmän survalitteluni kaikille omaisille. Nykyisessä tilanteessa on tärkeämpää kuin koskaan, että pidetään kiinni välineistä, jotka palvelevat sitä, että edistetään turvallisuutta. Ja tässä yhteydessä CCPOA on erittäin tärkeää, koska sillä estetään ydinaseiden leviäminen. Se, että tätä sopimusta ei säilytettäisi, tulee vain lisäämään jännitettä alueella. Miettikääpä edes hetken se, mikä olisi tilanne tällä hetkellä, jos Iranilla olisi jo avainasioita. Ja jos ovat voineet käyttää niitä, tämä olisi ollut tapahtunut, jos JCPOA tai olisi. Iran ilmoitti tammikuussa, että se ottaa lopullinen askeleen eh, askeleen sitoumuksen vähentämiseen, joka liittyy tähän sopimukseen ydinaseista. Tämä on huolestuttavaa, mutta samaan aikaan täytyy katsoa, mitä kansainvälinen atomienergiavirasto on raportoinut ja miten Iran itse asiassa panee toimeen nämä uudet toimet. JCPOAn koordinaattorina on ollut yhteydessä kaikkiin osapuoliin etsinyt diplomaattista tietä eteenpäin pyrkien säilyttämään yhtenäisyyden tässä ryhmässä. Olette voineet kuulla, että Ranskan, Saksan ja Iso-Britannian ministerit ovat vaatineet artikla 36 käynnistämistä, joka on niin sanottu kiistoratkaisumekanismi, ja minulle koordinaattina he ovat ilmoittaneet tästä, koska he uskovat, että Iran ei täytä ydinalaa koskevia velvoitteita, jotka liittyvät niihin viiteen askeleen, sen, jotka Iran tähän mennessä on ottanut koordinaattina, tulee takaamaan sen, että kiistan ratkaisumekanismi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä kysymyksiä, joihin Ranska, Saksa ja Iso-Britannia ovat tarttuneet, ja, ja tulemme tämän prosessin aikana olemaan yhteydessä kaikkiin osapuoliin seuraavissa vaiheissa. Haluan korostaa tässä sitä, että kiistaratkaisumekanismi on ennen kaikkea prosessi, jolle pyritään ratkaisemaan sellaiset ongelmat, jotka liittyvät sopimuksen toimeenpanoon. Tavoitteena kiistaratkaisumekanismissa on siksi löytää ratkaisuja ja palata täyteen sopimuksen noudattamiseen. Kysymys oli siitä, että asetettaisiin seuraamuksia, kuten jotkin lehdet ovat väittäneet tänä aamuna. Jäljellä olevat osapuolet, sopimusosapuolet, ovat selkeästi ilmaiseet päättäväisyydessä säilyttää tämän yleisen, yhteisen kattavan toimintasuunnitelman, ja tämä on hyvin tärkeää, jotta tehtäisiin kovasti työtä sen säilyttämiseksi. Meidän kantamme, Euroopan unionin kanta, on selvä. Me Ilman tätä sopimusta menettäisimme ratkaisevan elementin kansainvälisessä ydinaseiden leviämisen estämisen arkkitehtuurissa ja varataisimme alueellisen turvallisuuden. Jos sopimusta ei saada säilytettyä, saadaan lisää jännitettä alueille. Puheaikani on päättymässä, aika on, aika on päättymässä. Tämä käristyminen on sellainen, että sillä on laajempi alueellinen vaikutus Jännitteet Irakissa vaikuttavat lukuisiin alueen, alueisiin ja se aiheuttaa vaarallisia tilanteita alueilla Syyriassa, Lebanoniin, Jemenissä ja myöskin Jemenissä ja kauempanakin. Tässä on kysymys todella hyvin suurista kysymyksistä Irakille ja koko alueelle ja koko maailmalle kokonaisuudessaan ja totta kai myös meille. Ja tässä yhteydessä jo kuukausin, kuukauden ajan on Euroopan unioni, unionia pyydetty ottamaan voimakkaampi rooli, koska me puhumme kaikille, tämä tarkoittaa kaikkia, me ryhmänä emme ole sellaisia, että nähtäisiin, että meillä olisi joitakin omia salaisia tavoitteitamme. Meidän kumppanimme näkevät meidät sellaisena tahona, joka edistää vuoropuhelua ja rauhanomaisia neuvoteltuja ratkaisuja kiistoihin. Kuten alussa mainitsin, viime perjantaina meillä oli erityinen Neuvoston kokous ja yksimielisesti siellä vahvistettiin tavoitteena, että pyritäisiin välttämään kärjistymistä ja kaikin puolin pidättymään siitä ja myöskin toistimme sen, että tuemme Irakin riippumattomuutta ja alueellista koskemattomuutta. Ja korostimme myös sitä, että olemme sitoutuneet siihen, että olemme kumppani Irakille ja annamme tukea Irakin vakaudelle ja jälleenrakentamiselle. Me korostimme myös sitä, että olemme yhdessä päättäväisiä siinä, että säilytämme yhteisen kattavan toimintasuunnitelman, jota, josta me voimakkaasti uskomme, että että se on meidän kaikkien yhteinen etumme ja koko alueen etu, kun ajatellaan rauhaa ja turvallisuutta. Me olimme myös hyvin sanaisia sen suhteen, että kestävä ratkaisu käynnissä olevaan kriisiin voi olla vain alueellinen ja että me edelleen etsimme sitä, mikä rooli Euroopan unionilla voisi olla tässä kun olemme saaneet neuvoston ja komission voimakkaan tuen, minä henkilökohtaisesti pysyn mukana näiden kaikkien kysymysten käsittelyssä. Aion puhua kaikkien kanssa, aion matkustaa kaikkialle ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssa, että voimme edistää turvallisuutta ja rauhaa alueella, joka on hyvin vaarallisesti vaarantunut viimeisimpien tapahtumien vuoksi. Kiitos. Hyvä varapuheenjohtaja, kiitän teitä tästä hyvin äh, kattavasta ja laajasta tilanteen esittelystä. Ja siirrymme nyt sitten keskusteluun ja seuraavaksi edustaja Gaaler. Kiitos eh, puhemies, eh, varapuheenjohtaja. Kiitokset teidän puheenvuorostanne ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä. Meidän eurooppalaisten täytyy eh, vielä aktiivisemmin hoitaa rooliamme välittäjänä, koska meillä on ollut hyvin paljon keskustelukumppaneita niin, että olemme kyenneet estämään tilanteen eskaloitumisen. Amerikan puolustusministeri Mark Espen äh, antoi oman ammatillisen arvionsa äh, siitä, mitä äh, he ovat siellä tehneet ja minulla ei ole siihen mitään lisäämistä. Tilanne Irakissakaan ei ole muuttunut. Me tarvitsemme toimivaa Irakin valtiota, jonka hallitus ei ole Teheranin marionetti tai käsinukke. Ja sen vuoksi meidän pitäisi tukea myös äh, Irakia vaikka bilateraalisesti ja teidän tulisi myös hyödyntää kontaktejanne äh, Irakissa ja äh, varmistaa myös pitkäaikainen siviilien tukiohjelma. Iranissa ihmiset ovat pöyristyneet tämän ukrainalaisen he, matkustajakoneen alasampumisesta, varsinkin kun totuutta ei myönnetty alussa. Tässä vähän samanlainen tilanne ja Venäjän tulisi nyt ottaa esimerkkiä Ukrainan MH17-koneen alasampumisesta. Ja meidän täytyy myös huomioida tämä ydinsulkusopimuksen noudattaminen niin, että voisimme välttää sanktioita valtioita. Ja olen vakuuttunut, että kiistanratkaisun mekanismin kautta löydämme ratkaisun. Kiitos. Kiitokset seuraavaksi edustaja Kati Piri. Arvoisa korkea edustaja, jälleen kerran me eurooppalaiset olemme tapahtuneen edessä. Yhdysvaltain hallinto ja Iran pelailevat maailmanlaajuisella turvallisuudella ja EUlla on nyt vastassaan tämä mahdollinen vaara. Sulemanin murha on viimeisin provokaatio, johon Yhdysvallat on syyllistynyt tässä pitkässä provokaatioiden ketjussa. Tämä on luonut hyvin vaarallisen epävakauden kierteen. On tärkeää tukea teidän ponnistelujanne, korkeaedustaja, jotta tilanne ei eskaloituisi ja voitaisiin pelastaa Iranin ydinsopimus. Tämä on hyvin tärkeää nyt, kun kiistanratkaisumekanismi on tänään otettu käyttöön. On myös tunnustettava se, että nykyisellä Yhdysvaltain hallinnolla ja äh, toisaalta sen, sen suhteen, että Yhdysvallat vetäytyy alueelta, äh, nämä johtavat ikään kuin eri suuntaisen kehitykseen. Meidän täytyy huolehtia myös omista eduistamme ja turvallisuudestamme. Me luonnollisesti valittelemme surua äh, omaisille, kun ajatellaan kaikkia niitä, jotka menettivät henkensä tässä alasampumisessa. Tarvitaan kansainvälisiä tarkkailijoita jotta tilanne tutkitaan asianmukaisesti. Sitten käy, voimaa on käytetty rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan kaduilla. He osoittivat mieltään huonoa hallintoa ja valtakoneiston auktoritatiivisuutta vastaan. EU on pyrittävä edistämään demokratiaa ja yhtenäisyyttä Irakissa ja on mahdollisesti vielä lisättävä tukea. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitokset sitten kollega eh, Hilde Vautmans nyt no, Hyvä puhemies, eh, korkea edustaja, hyvät kollegat. Tässä keskustelussa on kysymys paljon enemmästä kuin eh, vain eh, soleimanin tappamisesta. Tässä on kysymys myös siitä, kuinka Eurooppa kauppa toimii ja on tavallaan poissa oleva Lähi-idässä. Amerikkalaiset ovat siellä, venäläiset ovat siellä, Suleimanin eliminointi. Kaikki tämä tapahtuu ja me vain katsomme. Me saamme vain lukea lehdistöstä, mitä meidän tärkein liittolaisemme jenkit tekevät. Ja meidän täytyy vain sitten yrittää arvailla motivointia. Ja sitten siinä vaiheessa, kun matkustajakoneita lähdetään ampumaan alas, niin jokainen eurooppalainen kansalainen ihan oikeutetusti on peloissaan. Herra Borrell, te otitte esiin tämän ydinsulkusopimuksen Iranin kanssa. Iranista ei koskaan saa tulla ydinvaltio. Ja haluan kiittääkin teitä korkeaa edustajaa siitä, että otitte hyvin nopeasti kantaa. Ja, mutta tämä ei riitä. Irakissa on tulossa uusi kaos ja e, ISIS on saamassa ihan e, vapaat kädet tässä kaauksessa. Hyvä Borrell, teillä on vaisto ja käyttäkää sitä ja huolehtikaa siitä, että e, EUlla on rooli Lähi-idässä, mikäli me emme nyt halua, että van der Leyenin komissiosta tulee suuren maahanmuuttokriisin uhri. Silloin meidän täytyy toimia etukäteen. Te sanoitte, että te olette saaneet mandaatin. Hyvä, herra Borrell, haluaisin mielelläni nähdä, että hyppäätte lentokoneeseen ja lähdette Teheraniin ja Washingtoniin ja esitätte siellä yhdellä äänellä Euroopan kannan. Lähtekää välittämään koska e, eurooppalaisten edut eivät ole yhtäläiset jenkkien tai venäläisten kanssa. Jos jonkun pitää suojella eurooppalaisia etuja, niin silloin se on te. Lähtekää matkaan, teillä on meidän tukemme. Kiitokset. Sitten kollega Ernest Urtasun. Alto representante, la verdad que la... Kiitos korkea edustaja. Yhdysvaltain toimet, kun ajatellaan Sulemanin tappamista ovat luoneet melkomoisen räjähdyksen tällä alueella. Nyt on aivan selvää, että Yhdysvallat joutuu päättämään sen, minkä he ovat käynnistäneet. He ovat jo vetäytyneet tästä ydinsopimuksesta. On selvää, että Euroopan unioni haluaa pitää kiinni tästä sopimuksesta. Me emme halua eskalaatiota. Mielestäni myöskin se puita, joka mahdollistaa se, että voimme keskustella Iranin kanssa myöskin ihmisoikeuksista. Olemme tänään voineet lukea että on käynnistetty viisaratkaisumekanismi. Tätä voidaan tulkita kahdella tavalla. Toiset ovat saaneet tämän siksi, että ovat vielä asian turvallisuusneuvosto ja säilyttää sopimuksen. Tämä pitää nähdä kuitenkin mahdollisuutena keskustella Iranin kanssa, jotta se, se täyttää sitoumuksensa ja että puututaan näihin seuraamuksiin, jotka vahingoittavat huomattavasti Iranin väestöä. Ja kuten todettiin, ensisijaista on se, että puolestaan sopimusta, koska se on meidän mahdollisuutemme. Thank you. Kiitos. Sitten edustaja Rivier. Kiitos. Kansainvälinen yhteisö on oikeutetusti huolissaan tästä jännitteestä, joka nyt on syntynyt, kun Bagdadin suurlähetystöön hyökättiin, murhattiin kenraali Soleimani ja kone ammuttiin alas, 176 ihmistä sai surmansa. Jännitteet nousevat. Tämä osoittaa, missä määrin islamilainen fundamentalismi uhkaa meitä. Euroopan unioni on aivan hyödytön diplomatiassa ja myös puolustuksessa, ja tämä on aivan normaalia kansakunnille kuuluu ulkopolitiikan toteuttaminen ja kansalaisista huolehtiminen. Olen tyytyväinen, että Euroopan parlamentin ääntä ei kuultu. Ennen kaikkea kun luetaan mm, sedevaliokunnan valiokunnan puheenjohtajan kanta, olen pahoillani, että Ranskan kantaa ei ole tässä tapauksessa kuultu. Meillä on kolme akselia diploma- diplomatiassa se, että kunnioitetaan jäsenvaltioiden alueen koskemattomuutta, islamismin vastainen taistelu ja äh, tämä on suurempi taistelu kuin terrorismin vastainen taistelu. Täytyy suojella myös kristittyjä vähemmistöjä näillä alueilla. Tämä on meille äärimmäisen tärkeää. Kiitokset edustaja Fotiga. Thank you. Kiitos äh, korkea edustaja varapuheenjohtaja. Aloittaisin toisesta lähtökohdasta. Varojen jäädyttäminen JCPOAn kautta ei parantanut tavallisten ihmisten elämää. Kleptokratia ja sotilasvalta voittivat. Massamielenosoitukset ja niiden brutaalit hajottamiset siellä alueella, oli muuta, alueella on muitakin huolia, terrorismin rahoitus ja terrorijärjestöjen tukeminen sekä risteilyohjusohjelmien kehittäminen, puhumattakaan viimeisimmistä niiden testauksista, keskipitkän matkan ohjuksia ammuttiin isistä vastaan taistelleiden tukikohtiin. Ja samalla ammuttiin alas myös ukrainalainen matkustajakone. Tästä kaikesta huolimatta minä kuten tekin toivon, että tilanne rauhoittuisi ja minä uskon, että mekanismin käyttöönotto on vähintä, mitä te ja me voimme tehdä. Se on vähintä kaikesta. Ja toivon, että meillä on myös muita välineitä. Kiitos. Thank you, Frau Kiitokset. Sitten kollega Cornelia Ernst. Äh, niin pohjimmiltaan voin sanoa vain yhden asian tänään. Ihmiset kummassakin maassa eivät ole vain tyytymättömiä hallituksiin ja sosiaaliseen ja taloudelliseen vaikeaan tilanteeseen, siihen, että brutaaleja väkivaltaa käytetään mielenosoittajia vastaan, ja he pelkäävät myös uusia sotia. Ihmiset ovat samaan aikaan todellakin kyllästyneet siihen myös, miten länsi ohjaa kehitystä yli sadan vuoden ajan, koska se on johtanut siihen, että vakaus ja kansojen itsemääräämisoikeus estetään näissä maissa. Ensin siirtomaa syistä, sitten strategisesta vaikuttamisesta johtuen ja sitten muista syistä America First. Tämä minusta ei ole mikään Donald Trumpin keksintö, tämä on jo vanha tuttu. Minusta nyt on aika kuunnella ihmisiä, jotka elävät näissä kummassakin maassa, kunnioittaa heitä, eikä vain tehdä poliittisia murhia ja e, valheellisesti lähettää viestejä solidaarisuudesta Iranin kielellä. Irakin parlamenttihan on vaatinut, että ulkomaiset joukot vedetään maasta pois. Se merkitsee sitä, että puhuvat itsenäisyydestä, haluavat, että he itse määräävät omasta kohtalostaan ja sille meidän pitää antaa tukemme. Kiitokset. Ensimmäisen kierroksen viimeinen puhuja on edustaja Papadakis. Olkaa hyvä. Καταδικάζουμε την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ με θύματα... Minä tuomitsen USAn iskun Iraniin. Siinä sekä iranilaisia että irakilaisia kuoli ja me tuomitsemme Yhdysvaltain toimet eh, valvoa eh, Lähi-Itää Naton ja Lännen toimesta. Meidän täytyy ymmärtää, että ei ole millään muuta hyväksyttävää, että kaikkia tällaista tapahtuu. Tapahtumia, jotka johtivat eh, esimerkiksi Jugoslavian, Libyan ja Afganistanin sotiin. Me tuomme esiin surunvalittelumme niille, jotka kuolivat Ukrainan lentoyhtiön 752 äh, lennon, lennolla. Ja me tuemme niitä, jotka taistelevat kansallisen suverenisuuden puolesta ja jotka taistelevat USAn laajentumispyrimyksiä vastaan, samoin kuin Naton sotilaallista ja Jenkkien sotilaallista läsnäoloa vastaan. On välttämätöntä arvioida uudelleen kaikki sotilaalliset sopimukset, joita meillä on USAn kanssa, varsinkin Kreikan ja USAn väliset. Kiitokset. Haluaisin kertoa kaikille puhujille, että puhujilla on yksi minuutti Kuten te tiedätte, enkä haluaisi jokaisen puhujan kohdalla uudelleen jälleen kerran muistuttaa siitä ihan vain tiedoksi kaikille. Seuraavaksi Saara Skyttedal. Uh, Kiitos. Kasem Solimani oli todellakin kaikilla tavoin terroristi, eikä kukaan tässä salissa varmaankaan sure hänen kohtaloaan, mutta on kuitenkin täysin vaikea ymmärtää mahdollisia vaikutuksia, joita tällä iskulla on. Reaktiot tulevina viikkoina ja kuukausina määrittävät sen, mihin suuntaan hauras alue tulee kehittymään lähitulevaisuudessa. Ennen näitä iskuja protestoijat Beirutista Bagdadin täyttivät kadut ja ilmaisivat turhautuneisuutensa siinä, että Iranin islamistinen, islamistinen hallitus puuttuu näiden maiden sisäisiin asioihin. Ne halusivat itse määrittää ja päättää oman kansakuntansa kohtalon. Irak pysyy maana, johon eniten vaikuttaa Iranin puuttuminen asioihin. Se tarvitsee ennen kaikkea tukea päästäkseen, itse, saavuttaakseen itsemääräämisen olen itse delegin, delegaation jäsen, joka vastaa suhteesta Irakiin. Haluaisin kysyä teiltä, mitä tulevia askeleita tulee ottamaan suhteessa Irakiin ja miten ulkosuhdehallinto pyrkii etenemään ajattelen nykyisiä sitoumuksia, joita alueella on. Herr Dominik Ruiz de Sitten seuraavaksi edustaja Ruiz de Vesa. Monet kiitokset, puhemies. Kiitos herra korkealle edustajalle hänen puheenvuorostaan ryhmässämme. Olemme täysin yhtä mieltä hänen kanssaan. On selvää, että täytyy vähentää jännitteitä alueella. Ja että herra Soleimanin tapaamisella on vaikutuksia, jotka ovat paljon pahempia kenties vielä kuin mitä tähän mennessä olemme nähneet. Täytyy säilyttää, kuten Euroopan niin haluaa, sopimus, ydinsopimus, joka on olennaisen tärkeä meidän turvallisuudellemme. Kenties tässä yhteydessä pitäisi myös pyrkiä ottamaan käyttöön eh, Instix-järjestelmä, jotta voitaisiin käydä kauppaa eh, Iranin kanssa ja kiertää Yhdysvaltain ekstraterritoriallisia eh, sanktioita. On tärkeää, että kun ajatellaan sitä, miten Iran on jättänyt käyttämättä velvoitteita ja ilmoittanut, että tulee tekemään tulevaisuudessa, eh, mutta on syytä pitää mielessä se, että Iran on autoritäärinen valtio, joka surmaa mielenostajia ja myöskin rahoittaa eh, sotilaallisia joukkoja Irakissa, Libanonissa, Syyriassa ja Jemenissä. Ja Iranin osalta täytyy vaatia, että se lopettaa tällaisen toiminnan. Luovut. Edustaja Kiitän Borrellia hänen lausunnostaan ja pahoittelen, kuinka moni ihminen menetti henkensä lennolla 752. ICPOA, kiistanratkaisu, menettelyn käyttöönotto on hyvä. On aina parempi pyrkiä ratkaisemaan kiistat kuin loukata toisia Twitterissä. Tämä on tärkeä aloite kolmen jäsenvaltion toimesta. Brittihallitus ei halunnut sitten ilmeisesti toimia äh, niin kuin Brexitissä, eli että EU olisi tässä äh, näkyvästi esillä. Trump toimii ennakoimattomasti ja vaarallisesti. He ovat kovin epätoivoisia. Äh, meidän pääministerimme ei tiedä, miten pitäisi toimia, ja hän on halunnut korvata tämän JCPOA-sopimuksen Trumpin diilillä – Kuitenkin toistaiseksi yhdistynyt kuningaskunta on vielä JCPOA-sopimukseen sidoksissa. Toivottavasti me kaikki olemme sitoutuneita siihen, jotta jännite eh, tästä tyyntyisi. Kaikilla osapuolilla on tarve sekä Iranissa että Irakissa saada myös parlamentaarikot mukaan, jossa ei ryhdytä suhteettomiin toimiin. Kiitokset. Sitten kollega Noiman. Hyvät kollegat, EUn pitäisi käyttää kiistanratkaisumekanismia pelastaakseen Iran sopimus. Ja meidän täytyy nopeasti nopeuttaa meidän äh, toimiamme ja yrittää saada mukaan myös muut toimijat niin, että voimme estää alueen tilanteen eskaloitumista. Ottaisin mukaan myös toisen tärkeän asian. Sulemanin elim, eliminointi, äh, vaiensi nyt niiden äänet, jotka ovat vaatineet poliittisia uudistuksia Iranissa ja Irakissa. Mutta nyt perjantaista lähtien he ovat palanneet kaduille ja uhista huolimatta he ovat palanneet ja ovat jopa vielä kovaäänisempiä. Ja haluaisin, että EU toimisi myös tässä ja suojelisi heitä väkivallalta ja tappamiselta. Ja että me käyttäisimme käyttäisimme kaikkia diplomaattisia keinoja antaaksemme Iranin hallitukselle selkeä viesti. Kyllä, meidän täytyy huolehtia tästä suuresta valtapolitiikasta, mutta alueelle ei koskaan tule rauhaa, mikäli eh, ihmisten äänet kaduilla jälleen kerran vaiennetaan. Kiitokset. Eh, sitten Jaak Matison. Yep, thank you very much, Mr. First of all, I want... Ensinnäkin haluaisin kiittää edellistä puhujaa, koska hän mainitsi vakavia asioita. On totta, että meidän pitää ymmärtää islamilainen hallitus eh, viimeisten 40 vuoden ajan. Meillä on ollut myös keskustelua Iranin kanssa siitä, miten puhutaan ihmisoikeuksia, miten taisiin otettua julkisvaltiosta ja niistä arvoista, joita meistä me puhumme, mutta me oletko kovinkaan menestyksekäitä. Ja nyt, jos amerikkalaiset eliminoivat Iranin johtajista, joka on ollut vastuussa siitä, että hän on rahoittanut terrorijärjestöjä, hän on murhannut ihmisiä Jemenissä ja Libanonissa. Monet eurooppalaiset sanovat, että tämä ei ole hyväksyttävää. Meidän täytyy nyt rankaista amerikkalaisia tästä. Meidän pitää mielessämme, että amerikkalaiset tässä tapauksessa ovat meidän liittolaisiamme. Joten tässä tapauksessa on hyvin yksinkertainen kysymys. Tuemmeko me amerikkalaisia, jotka ylläpitävät vakautta, me näemme, että tämä on ollut menestyksekästä, koska iranilaiset ovat pelänneet amerikkalaisia ja meidän tulisi tukea amerikkalaisia enemmän. Kiitos. Kiitos. Hyvä kollega, täällä on sininen kortti. Hyväksyttekö te sinisen kortin kysymyksen? Kyllä, niin kuin aina. Olkaa hyvä. Uh, Haluaisin kysyä teiltä, että kun ei ole sotatilaa, niin jonkun tappaminen, tietyn maan upseerin virkamiehen tappaminen toisessa maassa on kansainvälisen oikeuden vastaista. Kannatatteko te sitä, että kunnioitettaisiin kansainvälistä oikeutta vaiko ei? Kollega Madison. Kollega Matison. Olen samaa mieltä teidän tulkinnastanne kansainvälisestä laista, mutta onko kansainvälisen lainsäädännön vastaista, jos eliminoi yhden johtavan terroristin? Ei se riko kansainvälistä oikeutta. Bagdadissa oli protesti USAn lähetystön edessä. Iranilaiset eh, eivät koskaan sanoneet, että he olivat vastuussa näistä eh, hyökkäyksistä. Siis jos on kysymys kansainvälistä lainsäädännöstä, niin jenkit eh, noudattivat kansainvälistä lakia ja, ja suojelivat omaa maataan. Seuraava puhuja on edustaja Kanko. Thank you. The Iran crisis... Kiitos. Iranin kriisi on ensimmäinen testi uudelle geopoliittiselle komissiolle. Nyt tuomaristo joutuu arvioimaan, onko testi äh, lävitse vaiko ei. Ähm, Sulemanin tappaminen oli seurausta äh, vuosikausien tilanteen eskaloitumisesta. Tämän jälkeen Yhdysvallat on noudattanut omaa strategiansa. EU pyrkii eh, rauhoittamaan tilannetta ja pyrkii siihen, että Iranin reaktiot olisivat maltillisia. Ikävä kyllä 176 eh, syytöntä ihmistä joutui tämän tilanteen uhriksi. EUn roolina tällä hetkellä on toimia aivan kriittisessä asemassa. Me emme ole alistuneet Iranin pelotteluun. Meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä rauhoittamaan tilannetta, jotta Iran saadaan takaisin neuvottelupyytään ja pöytään ja estetään sen ydinasehaaveet. Me tarvitsemme myös ISISin vastaista koalitiota. Me olemme nyt palaamassa sodan kynnykseltä, mutta jotta kaikki saadaan saman pöydän ääreen, niin se vaatii eurooppalaista johtajuutta, ja sellaista ei vielä ole näköpiirissä. Herra Mick Wallace. Mick Wallace. Kiitos puhemies. Hullu päätös tehdä laiton herra Solemanin tappaminen, jonka Yhdysvallat teki, ja jossa murhattiin myös muita oli vain uusimpia todistuksia siitä, että Yhdysvallat on kaikkein häikäilemätin ja vaarallisin poliittinen voima tällä planeetalla tällä hetkellä. Yhdysvallat ja liittolaiset ei voi, eivät käyttävät terrorismia silloin, kun ne vain korottavat pommeja. Ja nyt he ovat tappaneet ihmisiä, jotka ovat tehneet enemmän isissä vastaan kuin kukaan muu. Irak, Yhdysvaltoja on pidetty poistamaan Irakista. Lähtivätkö Irakista, aikovatko tunnustaa demokraattisen päätöksen ovat nyt vieneet demokratian takaisin Irakiin, alkoivatko kunnioittaa sitä? Komission jäsen, oletteko yhtä mieltä siitä, että tämä alue olisi turvallisempi paikka, jos siellä olisi amerikkalaisia? Puhutte siitä, että Iran ei kunnioita ydinsopimuksia. Kysy kukaan, kukaan mitään kysymyksiä Israelista. Miksi Eurooppa ei osoita rohkeuttaan ja ryhdy torjumaan amerikkalaisten harjoittamaa terrorismia? herr kollege vizepräsident castaldo. sitten äh, castaldo. tämä uusi vuosi on käynnistynyt varsin dramaattisesti. Pentagon murhasi soleimanin ja nyt sitten on ryhdytty yksipuolisiin toimiin kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. Tämä on laitonta. Kyse on kolmannen maan alueesta, Irakista. Trumpin toimien takana ei ilmeisesti ole niinkään strategiaa, vaan yksittäisiä sapelinkalisteluja, lihasten pullistelua. Mikä voisi olla meidän eurooppalainen roolimme, kun otamme huomioon sen, mitä Iran tekee ja käyttää voimia, vaikkakin taloudelliset sanktiot ovat näin tiukkoja? Teheran on toiminut. Meillä on tärkeä rooli neuvottelijan roolissa. Meidän on vastattava myönteisellä tavalla Zarifin avaukseen. Meidän täytyy toimia tasapainoisesti ja avoimesti, edistää monen välisyyttä ja ydinsopimuksen jatkoa. Tämä on hyvin tärkeää. Kiitokset kollega. Seuraava Ratoslav Sikorski puhemies olen lähinnä samaa mieltä niiden kanssa, joiden mielestä USAlla oli oikeus eliminoida Suleimani, joka oli häpeämätön terrorin tukija ja rahoittaja vuosien ajan. soleiman itse asiassa oli koko ongelman ruumiillistuma tällä alueella ja hän oli syypää paljon ja, paljon, ja tämä on se ongelma, joka meillä Iranin kanssa nimenomaan on. Välillä, kun joudumme tekemisiin tämän hallinnon kanssa, niin eh, tämän hallinnon luonne estää Irania tulemaan luonnolliseksi normaaliksi osapuoleksi. Kansa protestoi jälleen kaduilla, he haluaisivat elää normaalissa maassa, ja kyllä meidän tulisi tehdä jotain auttaaksemme, mutta ei kuitenkaan äh, ylireagoida, varsinkin jos toimimme kansallisella tasolla. Tämä on äh, kovien panosten peli ja lyhyellä aikavälillä näyttää siltä, että Trump voitti, mutta silloin meidän koko Euroopan täytyy olla yksimielinen ja, ja olla myös lojaali. Danke. Kiitos sitten kollega Sven Mikser. Over the past two years we have seen Iran... Viimeisten kahden vuoden aikana olemme nähneet, miten Yhdysvallit ja Iran ovat kiidenneet ylöspäin kärjistyvän, kärjistymisen äh, portaita. Tämä on johtanut Solimanin surmaamiseen ja, iranilais- ja lentokoneen ampumiseen alas Iranissa. Solimanilla oli hyvin hajottava tapa toimia alueella ja hän oli ihmisten, monien ihmisten veri käsissään – Eurooppa tarvitsee Yhdysvallat, joka on aktiivinen toimimaan kansainvälisesti ja pystyy puuttumaan tyrannien toimintaan maailmanlaajuisesti, mutta kuitenkin on hyvin tärkeää, että Yhdysvallat toimii tässä roolissa rakentavalla tavalla noudattaen kansainvälistä lakia ja kansainvälisiä normeja. Ja jos se ryhtyy toimiin, sillä on usein valtaisia vaikutuksia. Silloin niiden tulee olla osa kattavaa realistista strategiaa. Se, että jokin toiminta alueella on sellaista, että se oli hallittua johtaa konfliktien laajenemiseen, mikä on se, mitä, me, mitä emme todellakaan tarvitse. Et, tässä on tapahtunut toiminta, joka on siihen, että tilanne on edelleenkin muuttunut vaarallisemmaksi. On tärkeää tukea ja jotta hän pystyisi pitämään ennen kaikkea hengissä tämän Iranin kanssa tehnyt ydinsopimuksen. Thank you very much now for one minute. Kiitos ja yksi minuutti edustaja Lasso. Niin, Vuosikymmeniä Iran on ollut Lähi-idän kriisin ytimessä. Tilanne on pahentunut viime kuukausina. Miten tästä kriisistä päästään eteenpäin, sitä on vaikea vielä nähdä. Iran on huolissaan omasta hengissä pysymisestään, olipa hinta mikä tahansa. Yhdysvaltain painostus ei ole tehnyt alueesta sen turvallisempaa. Sopimus purkautuu, Jemenin sota jatkuu, ihmiset ovat tyytymättömiä niin Iranissa kuin Irakissakin ja Liban on myllerryksessä. Nyt täytyy palata diplomatian keinoihin. Euroopan täytyy saada oma äänensä kuuluviin. Järjen ääni. Täytyy muistuttaa, mitkä ovat Euroopan prioriteetit. Se, että ydinsulku toteutuu, taistelemme Daeshia vastaan, Tämä on unohdettu nykykriisissä. Me yhdymme näihin prioriteetteihin. Meidän tulee toimia emme voi vain katsoa, kuinka ryy, ruutitynnyri on syttymässä aivan tuossa nurkan takana. Me luotamme teihin, korkea edustaja. Kiitokset ja sitten yksi minuutti ruoet. As Korkeudustajan kollegat, kuten Aristoteles sanoi, meitä voidaan vain syyttää siitä, mikä on asia, johon me voimme puuttua. Mutta mikä on sellaista, mihin voi puuttua? Tilanne, joka Iranissa on nyt avautumassa, saa meidät pohtimaan tätä arvoitusta. Ukraina jälleen kerran näyttää olevan tällaisten ohevahinkojen uhri, jotka eivät olleet ennustettavissa. Mutta miten innolla meidän tulisi tukea sitten Iranin kansalaisia, jotka asettavat oman hallintonsa kyseenalaiseksi ja syyttävät sitä siitä, että on ammuttu kohti matkustajakonetta saattaa olla tapahtunut inhimillinen virhe, mutta toisaalta tällainen mun inhimillinen er-, virhe olisi voitu myöskin ennakoida ja estää. Tietenkin on niin, että jotkin toimet eivät ole mitään vahinkoja, eivätkä se, että niistä voitaisiin antaa anteeksi. Ja siellä, missä aggressio yrittää itsepuolustamisen, täytyy myöskin sitten asettaa syyttäjitä oikeissa suhteissa, etenkin kun on kysymys meidän entisistä liittolaisestamme – se, joka toimii aggressiivisesti, häntä täytyy myös syyttää siitä, että tapahtuu kärjistymistä, eikä vain niitä, jotka pyrkivät vastaamaan iskuun. Ja sitten Marianne, yksi minuutti. Minä en koe sympatiaa äh, Irakin 2003 kaadettua hallintoa vastaan, enkä Iranin nykyhallintoa kohtaan. Meillä on valtava vastuu Euroopassa siinä tapauksessa, että Yhdysvallat eurooppalaisten maiden enemmistön tuella äh, toimisi niin kuin 2003, kun kaadettiin hallitus. Äh, silloin vielä puhuttu valeuutisista, kun mainittiin nämä joukkotuhoaseet, joita Irakissa olisi ollut. Nyt kyse on Iranin ylin sopimuksesta. Mikään ei, odosta, et, ei osoita, etteikö sopimusta olisi noudatettu. Nyt on taas uusi epävarmuuden aika. Jälleen kerran Eurooppa on kykenemätön toteuttamaan riippumatonta politiikkaa. Miten voimme vaatia Irania pitämään kiinni Viinin sopimuksen vaatimuksesta, kun sanktiot ovat edelleenkin tämän maan ja sen kansan niskassa? Meidän täytyy ottaa käyttöön sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa, että Eurooppa käy kauppaa tämän maan äh, kanssa ja kiertää sanktiot. Jos halutaan deeskalaatiota ja halutaan, äh, että Yhdysvallat vetäytyy Irakista, anarkia on pahempaa kuin diktatuuri. Tällä alueella nyt eletään anarkiassa ja joudumme maksamaan tämän hinnan islamistisen terrorismin muodossa. Kiitos ja sitten edustaja Sahradil yksi minuutti. Pani předsedající, vidíme Iránce protestovat. Kiitos puhemies me näimme, että iranilaiset lähtivät jälleen kaduille teokraattista diktatuuria vastaan, joka tappaa omaa väkeään. Me olemme nähneet tämän myös aikaisemmin, kun ihmiset protestoivat Shahia vastaan. Meidän tulisi kuunnella heidän ääntään ja meidän tulisi äh, auttaa äh, heitä ja huolehtia siitä, että meillä äh, että, että se olisi vakeampi alue. Sulemani oli äh, näiden äh, kunnianhimojen äh, kasvot ja nämä kunnianhimot olivat uhka Euroopalle. Ja meidän täytyy nyt kääntää selkämme vanhalle politiikalle. Meidän täytyy olla tiukempia Iranin suhteen. Kiitos. One minute. Kiitos ja yksi minuutti Baren Arta. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Surmattu poliitikko Marko Soleimani, tämä surmaaminen on johtanut siihen tulokseen, että on vaikutuksia koko alueella ja me olemme nähneet, että on nyt toisenlaista kylmää sotaa, tällaista sotaa, jota käyvät tietynlaiset sijaisedustajat, jota erät vallat maailmassa tällä alueella nimenomaan käyvät. Täytyy saada aikaan varoja, joilla voidaan antaa tukea alueen, että se elpyy taloudellisesti ja täytyy pystyä kiertämään tätä kauppasaartoja, joka on todellakin itse asiassa vain kohdistunut kaikkein eniten sellaisiin yhteiskunnan ryhmiin, jotka ovat kaikkein haartovimpia. Meidän täytyy kehottaa Yhdysvaltoja Euro- Eurooppaa vetäytymään Irakista, kuten Irakin parlamentinvaltiot, ja että kunnioitetaan kansainvälistä oikeutta, jota räikeästi rikottiin silloin, kun surmattiin kenraali Soleimani. Se, että saatiin aikaan taloudellista poliittista kehitystä alueella, on jotakin, mikä pitää tapahtua ilman ulkoista puuttumista asioihin ja kunnioittamisrikoksia. Tätä kautta pitää lopettaa kaikenlaisella asioihin puuttumisella, niin amerikkalaisella kuin eurooppalaisella. Thank you very much. Will you accept... Kiitos. Hyväksyttekö te sinisen kortin Benjumea Benjumealta? Okei, okay, so Madame Benjumea. No niin, olkaa hyvä. Saatte esittää kysymyksen. Gracias, president. Kiitos puhemies. Edustaja Varrenna on henkilö, joka 2007 tuomittiin siitä, että hän toimii terrorijärjestössä ETA. Se oli vastuussa yli 800 ihmisen surmasta Espanjassa ja edelleenkin rikoksia, olisi osallinen, joita olisi selvitty. Kysyisin varrenalta tuomitsetteko te terrorismi, jota ETA harjoitti? Tuomitsetteko etan harjoittaman väkivallan, sen väkivallan, jota tekin olette edistämässä? Tämän kysyn tässä parlamentissa. Tuomitsetteko sen? Herra Barena on Bilbu-puolueen jäsen, joka teki mahdolliseksi myöskin pääministeri Sanchezin virkaanastumisen Espanjassa. Well, to... Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Barenalle 30 sekuntia vastaamiseen. Edustaja Humea, ei varmaankaan nähnyt mitään tapahtunut. Espanjassa Baskimaalla kymmenen vuoden aikana etä ei ole olemassa ja yhteiskunta on nytkin liittynyt aikaan kiir- tilanteen, jossa tunnustetaan kaikki uhrit, myöskin ne henkilöt, jotka vangittiin poliittisista syistä. Teidän kantanne on hyvin kaukana siitä, että ymmärtäisi tilanteen tai edistää sovintoa teidän puolueenne on edelleenkin tilanteessa, se haluaa kostoa ja te ette halua poliittista rauhaa ja poliittista normalisointia. Ne ovat kuitenkin todellisuus, joka on vakiintunut ja tämän osoittaa Paskimaan yhteiskunta kokonaisuudessaan. Kiitos. Menet, Mr. Sinčić, please. Yksi minuutti, Sinčić, olkaa hyvä. Zadnji događaj u Iranu i Iraku pokazuju svu bahatost. Kiitos. Viimeisimmät tapahtumat Iranissa ja Irakissa osoittavat kuinka ylimielistä politiikkaa Yhdysvaltain politiikka on ollut. On ylimielistä murhata kenraali kolmannessa maassa. Ja tästä syystä parlamentti antoi päätöslauselman näistä sotilaallisista toimista. On arroganttia, että Yhdysvallat ei joudu tästä vastuuseen. On arroganttia, että esitetään valheita Pompeon suulla ja sitten kiistetään kaikki aiemmin sanottu muutaman päivän kuluttua. Ja tarkoitus on vain välttää keskustelua äh, Yhdysvaltain kongressissa. Yhdysvallat eivät ole tässä uskottava. Ja sitten on myös